Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset teille kaikille, hyvät edustajat, teille, jotka tähän kuulemisen osallistuitte. Haluaisin kiittää teitä kaikkia poikkeuksetta näistä kysymyksistä. Olen yrittänyt vastata kysymyksiin parhaan taitoni mukaan. Voin taata teille sen, että minulta riittää innostusta ja tahtoa kehittää niitä valtuuksia, joita minulle on puheenjohtaja Juncker myöntänyt. Uskon täysin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uskon, että Euroopan unioni voi olla johtajana vihreässä kasvussa. Uskon tämä, tähän ja uskon, että voimme olla uudistuvien energialähteiden johtajia kehittämällä sitä teollisuutta Euroopan unionissa ja saavuttamalla kauppasopimuksia, jotka eivät pakota siirtämään meitä tuotantoa kolmansiin maihin, vaan että voimme kehittää merkittävää teollisuutta Euroopassa. Uskon myös täysin, että me eurooppalaiset pystymme saamaan aikaan täysin yhteenliitetyt energiaverkot ja sisämarkkinat, jotka avoimesti toimivat. Tähän tulen, tähän, tälle tulen omistautumaan ja luotan siihen, että varapuheenjohtaja, e, molemmat varapuheenjohtajat e, voivat taata koordinaation muiden komission jäsenten kanssa. Erityisesti, hyvät edustajat, haluaisin luottaa tämän parlamentin yhteistyöhön. Olen täysin teidän käytettävissänne. Tiedän tämän kokemuksesta. Parlamentissa olen 13 vuotta toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä. Tiedän, mitä Euroopan parlamentti haluaa. Itsekin sitä pyysin, kun olin joukossanne. Ja jos te annatte minulle luottamuksenne, niin minä kyllä vastaan siihen ja olen täysin käytettävissä. Niin haluan olla täysin avoin teidän suhteenne. Haluan sitoutua siihen, että teen perusteelliset vaikutusten arvioinnit sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ympärillisesti kestävät vaikutusten arvioinnit. Haluan, että kun kansalaisia kuullaan, että tämä olisi jatkuva piirrejä ja vakavasti otettava toimi. Ja haluan myös, että Euroopan parlamentti on kunnolla mukana, kun laaditaan Euroopan komission hankkeita aivan alusta asti. Ja näin voimme rintarinnan edistyä näin vastausten etsimisessä, koska haasteet ovat kyllä hyvin monimutkaisia. Meidän on oltava ilmastonmuutosasioissa johtajina. Meidän on puhuttava yhdellä ainoalla äänellä ilmastohuippukokouksessa, e, samoin polttoaineostoissa. Meidän on puhuttava yhdellä äänellä. Meidän on osoitettava, että Euroopan unioni on enemmän kuin 28 valtion summa. Minä sitoudun tähän ja minulla on tuki kahdelta erittäin hienolta pääosastolta. Te tunnette ne valiokunta, ITRE-valiokunta on, käsitellyt, on, on ollut tekemisessä yhden pääosaston kanssa ja Envi toisen kanssa. Meillä on erittäin hyviä virkamiehet täällä. Meillä on Euroopan maailman parhaat aivot Euroopan unionin käytössä. Meidän on koordinoidusti tehtävä työtä. Tiedän, että joillakin on varaumia johtuen tästä äh, näiden tehtävien yhdistämisestä yhteen solkkuun, salkkuun, mutta uskon, että tämä on mahdollisuus, koska voimme tehdä alusta asti tasapainoisia ja kunnianhimoisia aloitteita. Olen aivan varma, että mikäli saamme aikaan kunnon yhteistyötä, niin voimme kyllä löytää ratkaisuja näihin Euroopan unionin suurimpiin ongelmiin. Tulevat sukupolvet ansaitsevat ympäristön, jolla, joka on monimuotoinen ja me emme voi passiivisuudella aiheuttaa katastrofeja. 25 miljoonaa työtöntä Euroopassa kuitenkin edellyttää kilpailukykyistä teollisuutta ja talouden kasvua ja se edellyttää, että ympäristökriteereillä tätä kasvua tuetaan. Meidän on päästävä tähän vaikeaan tasapainotilanteeseen. Tilanne ei ole helppo ja tiedän kyllä, minkä haasteen otan vastaan, mutta haluan siihen sitoutua ja taata pyrkimykseni toimia tässä teidän yhteistyönne avulla. Olen siis teidän käytettävissänne, mikäli minun luotatte, ja joka tapauksessa kiitän teitä kaikkia läsnäolosta tässä kuulemistilaisuudessa. Uh, thank you very much, Mr. Oikein paljon. Kiitoksia, herra komission jäsen ehdokas. Me olemme täysin tässä aikataulun mukaisesti edenneet, mutta sain, haluaisin aloittaa tässä, eh, tie, tässä tiedonannolla Enviä koskien. Kiitoksia Jersi. Minäkin halusin ensinnäkin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä ja komission jäsenehdokasta näistä kysymyksistä ja vastauksista. Ja tietysti koordinaattorit ympäristövaliokunnasta meillä on sitten kokous, jossa arvioimme 10.11.30 huomenna aamulla. Ja sitten 11.30-12.30 meillä on sitten yhteinen kokous koordinaattorin kanssa ympäristövaliokunnasta ja teollisuusvaliokunnasta ja siellä sitten keskustelemme kuulemisesta. Eli kiitoksia ja Busek saa vielä puheenvuoron. Paljon kiitoksia kollegat. Nyt tietoa ITRElle koordinaattoreiden kokouksen tiedätte jo, mutta kaikkein tärkein seuraava kuulemistilaisuus kello 13.30. Haluaisin sanoa, että kiitän, kiitämme erittäin paljon eurooppalaista kansaa, joka katsoo meitä tai kuuntelee internetissä ja kaikkia teitä, jotka olette täällä paikan päällä, myöskin komission jäsen ehdokasta. Kiitoksia oikein paljon.